Ehdotan, että aloitamme. Ready? Wait. Yes. Pronti? Elisabeth. Elisabeth. Bene. Benvenuti a tutti, diamo inizio. Tervetuloa. Hyvät jäsenet, aloitamme valiokunnan kokouksen. Ensimmäinen kohta. Esityslistan hyväksyminen. Jollei huomautuksia ole, hyväksymme esityslistan. Niin kuin tiedätte, maatalousministeriön neuvosto käsitteli oliiviöljysektorin ongelmia. Jotta valiokuntamme asianmukaisesti otettaisiin huomioon ja saisi mahdollisuuden ottaa kantaa. Olen pyytänyt komissiota esittämään meille tilannekatsauksen ja pyytänyt sitä käsittelemään näitä ongelmia sekä niitä toimia, joita se suunnittelee tilanteen ratkaisemiseksi. Käsittelemme tätä aihetta tänään muiden asioiden yhteydessä. Eli siis kokouksen lopussa. Nyt voimme hyväksyä pöytäkirjan, jolle ei kokouksen loppuun mennessä huomautuksia tule, niin katsomme, että pöytäkirja on hyväksytty. Muistutan, että kokous välitetään internetin välityksellä suuren yleisön kuultavaksi. Meillä on pieni muutos esityslistalle, koska Espanjan kollegat ovat hieman myöhässä lentokoneongelmien takia. Jollei teillä ole vastalauseita, niin ehdotan, että aloittaisimme kohdasta viisi ja voimme palata kohtaan neljä sitten sen jälkeen. No hyvä. Nedelcheva on paikalla, joten voimme aloittaa käsittelemällä kohtaa viisi. Monivuotisia villukasveja koskevat Euroopan tilastot. Esittelijä Nedelcheva. Mietintöluonnoksen käsittely on kyseessä komission esittämä asetus yksinkertaistaisi ja päivittäisi oikeudellisia puitteita tilastojen suhteen Euroopassa. Tarkoitus on korvata kaksi olemassa olevaa säädöstä. Kyseessä ovat tilastot viljelymaiden suhteen sekä säädös, joka käsittelee tilastotutkimuksia hedelmäpuitten osalta. Määräaikaa tarkistukselle on asetettu 11. huhtikuuta kello 12. Ja valiokunta sitten äänestää toinen toukokuuta. Haluan kiittää komission edustajia, jotka ovat paikalla välittömästi puheenvuoron saa edustaja Nedeltseva, joka esittelee meille lausuntoluonnoksensa. Merci, monsieur le président, chers collègues. Alors, je vais commencer. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kyseessä on lainsäädäntömietintö. Erityisesti nyt kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, niin esittelijän ominaisuudessa tuon esille ne toimivaltuudet, joita valiokunnallamme on maatalouden alalla. Kun ajatellaan Euroopan tilastoja ja monivuotisia viljelykasveja, niin olen korostanut kahta hyvin tärkeää seikkaa omasta näkökulmastani. Ensinnäkin tilastoja koskeva oikeudellisen puitteen yksinkertaistaminen ja toisaalta delegoidut säädökset. Haluan kiinnittää huomiota myös toiseen tärkeään seikkaan. Se nousi esille jo en, alustavasta keskustelustamme pari kuukautta sitten. Kyse on siitä, että liite yksi poistettaisiin ja se sisällytettäisiin itse tekstin mietinnössä. Äh, näin itse toimin. Liitteessä luetellaan ne viljelymuodot, joiden osalta täytyy tuottaa tilastoja. Tämä on keskeinen tekijä ja minusta tätä ei voida muuttaa delegoidulla säännöksellä. Sen takia entinen liite yksi on nyt mukana tekstissä, tekstin osana. Toinen seikka, joka liittyy nykyasetuksen yksinkertaistamiseen. Komissio on ponnistellut, jotta hallintotaakkaa voitaisiin vähentää nimenomaan vastaajien näkökulmasta. Ja saman aikaan voitaisiin vastata markkinoiden vaatimuksiin. Olemme nyt pidemmälle niin, että tarkistuksissa jätettäisiin ulkopuolelle alle 0,2 hehtaarin viljelyalat. Saman tapaan olen ää, poistanut NUTS 3 alueilta tietyt viinirypäleviljelmät tässä taulukossa on lisävaatimuksia, joita ei ole nykypuitteissa vaadittu, erityisesti kun ajatellaan äh, NUTS 3-alueen viljelykäyttöä. Tämä loisi vastaajille hallinnollista taakkaa e, kohtuuttomassa määrin. Mitä tulee delegoituihin säännöksiin, niin kuin jo sanoin, kyse on siitä, että puolustamme parlamentin etuja. Ja totta kai korostamme sitä, että korostamme sitä periaatetta, jonka olemme esittäneet parlamentin päätöslauselmassa vuodelta 2010 koskien lainsäädäntövaltuuksia. Ja toisaalta komissiolle annetaan viideksi vuodeksi siitä lähtien, kun asetus tulee voimaan, toimivaltuudet. Tässä kyseessä oli se, että aikaa ei olisi millään tavalla rajattu viimeistään yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun tämä viiden vuoden määräaika tulee päätökseen, tämä kausi toteutuisi, jollei sitten Euroopan parlamentti tai neuvosto toisi esille kantaansa ja käyttäisi etuoikeuttaan kolme kuukautta tämän kauden päättymisen jälkeen. Tämä on luonnollisesti hyvin juridinen kysymys, mutta jo tällä hetkellä meidän täytyy pohtia tätä kysymystä ja miettiä komission ja neuvoston kanssa, miten tämä delegoitujen säännösten kysymys voidaan ratkaista, koska mehän olemme puhuneet myös toimeenpanosäännöksistä tässä jonkin aikaa ja haluaisin tietää, mikä on kollegoiden näkemys ja kanta tähän kysymykseen. Haluaisin vielä korostaa sitä, että delegoidut säännökset tulevat voimaan vain, jos neuvosto tai parlamentti ei ole tuonut omaa vastalausettaan esille kahden kuukauden aikana siitä lähtien, kun parlamentin neuvoston säännös on annettu. Ja tämä määräaika, se voi tulla pidennettäväksi kahdella kuukaudella parlamentin aloitteesta. Eli meillä on tällainen formula 2 plus 2. sitähän ehdotettiin alun perin 2 plus 1, mutta minun mielestäni on tärkeää, että parlamentilla olisi riittävästi aikaa reagoida. Parlamentti voi toimivaltuuden eh, ja eh, jaon ikään kuin kiistää tai neuvosto, mutta sille täytyy olla luonnollisesti täsmälliset perusteet. Silloin kun päätös on julkaistu virallisessa lehdessä, taikka tietty määräaika voidaan ottaa käyttöön, mutta se täytyy täsmentää voin päättää puheenvuoroni tähän, mutta vielä kiinnittäisin huomionne liitteeseen yksi ja yksinkertaistamiseen, hallintotaakan vähentämiseen, joka on ollut päätavoitteenamme. Ja tämä kävi esille alustavasta keskustelusta, jonka kävimme parlamentissa viime syksynä. Tästä syystä on tärkeää korostaa, missä määrin käytämme delegoituja säännöksiä, mitkä ovat neuvoston, komission ja parlamentin toimivaltuudet. Kiitos. Molto bene, grazie Maria. Ottimo lavoro. Kiitos Maria. Erinomaista työtä. Me olemme seuranneet mietinnön etenemistä. Elisabeth Jegle ja Papa Stamkos ovat seuraavat puhujat. Kiitos puheenjohtaja. Ja minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijää. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä, joka liittyy komission tekemään esitykseen, joka jo sekin oli ihan hyvä. Ajattelen aiempia keskustelun tämän tyyppisistä aiheista. Komissio on avautunut ja haluaa itse todellakin vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa asioita. Pysyn puheenvuoroa, koska näistä tarkoituksista, joita esittelijä teki, haluaisin mennä niitä pitemmälle. Haluaisin yksinkertaistamista, vähentää byrokratiaa, jotta voitaisiin saada myöskin parempia asemia neuvotteluihin. Muistan viime mietinnöstä, jonka itse olen tehnyt, jossa me joudumme neuvottelemaan, tiedän miten kovia neuvottelut voivat olla, täytyy tehdä selväksi se, että tietojen täytyy riittää, että viljelijöiltä ei aina pakoteta lähettämään samoja tietoja kahteen kolmeen kertaan eri asioita varten. Nämä ovat esityksiä, joita minä tulen tekemään, koska aiemmista niitä ajatellen, niin myöskin pienten yritysten osalta voitaisiin korottaa aari- tai hehtaarilukua, mutta pohjimmiltaan siis kiitokset esittelijälle tehdystä työstä. Prego, onorevole Papastamkos. stankos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια, την κυρία Νετέλτσεβα, για την έκθεσή της. Kiitokset esittelijä Nedeltsevalle hänen tekemästään työstä. Hän on kertonut meille, että tässä on kyse hyvin tärkeästä lainsäädäntötyöstä, kuten hän sanoi, ja hän on esittänyt erittäin hyviä tarkistuksia. Mitä Euroopan parlamentin kantaan tulee toimielin kysymykset ja EUn toiminta tässä – ja tietenkin erityisesti ajattelen tässä delegoituja säädöksiä sitä, että noudatetaan oikeaa artiklaa sopimuksesta. Hyvin tärkeää on myös se, että esittelijä on halunnut saada rekisteriin rekisterikysymyksen ottanut sinne itse tekstiin, se ei ole enää siellä liitteenä. Ja toimielinten osalta tämä on parlamentille hyvä asia, koska parlamentti on aina mukana, kun muutoksia tehdään. Meidän totta kai on oltava tässä tarkkana ja sanon tämän kaikkien kollegoiden suuntaan. Eli välittömästi, kun tämä asia saadaan päätökseen, meidän pitää katsoa monivuotisten viljelykasvien tilastoja uudestaan ja sitä, miten nämä tilastotiedot rekisteröidään Euroopassa. Lopuksi sanoisin vain edustaja Jeglelle, että hallinnollinen taakka, liika byrokratia – joka kohdistuu nyt viljelijöihin, jotka joutuvat keräämään kaiken tämän tiedon, on asia, jota meidän pitää vähentää mahdollisimman paljon. Meidän pitää huolehtia hyvälaatuisista tiedoista. Kiitos Jorgos. Ines. Ja, danke. Kiitos. Minäkin onnittelen esittelijää siitä, että e, mietintö on erittäin hyvä. Minusta on tärkeää, että asetus e, joka koskee tilastoja, rajoitetaan koskemaan nimenomaan tiloja, joilla harjoitetaan kaupallista toimintaa, koska muuten jos otetaan kaikki hedelmätarhat huomioon, silloin syntyisi siis sellaista byrokratiaa, johon näillä pienviljelijöillä ei varaa, ja, ja tiedot olisivat niin epävarmoja, joten ne alat, jotka koskevat pelkästään itselleen oman tarkoituksen tarjottua videoja, ne pitäisi jättää pois tästä, koska tätäkin kautta voidaan poistaa byrokratiaa. Grazie onorevole Reimers, Michel Danten. Michel. Kiitos Michel Danten. Merci, monsieur président. Je voudrais à mon tour. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. nyt pitäisi päästä sellaiseen tulokseen, joka olisi hyväksyttävissä kaikkien näkökulmasta. Oikeastaan kaksi kommenttia. Ensinnäkin liite, liitteet yksi ja kaksi. Minusta voitaisiin mennä yksinkertaistamisen tiellä vieläkin pidemmälle. Asiakirjojen yksinkertaistaminen kuuluu siihen vaiheeseen, jossa myös parlamentti on mukana. Ei näitä voida toteuttaa delegoidulla säädöksillä. Tilastot ovat liian tärkeitä, ettei siihen otettaisi parlamenttia mukaan. Ja toinen kysymys nousi jo esille kollega Jeglen puheenvuorossa. Erityisesti viinirypäleiden viljelyssä, viiniviljelmillä, siellä täytyisi huomioida myös hiilidioksidipäästöt hehtaarimäärinä. Grazie Michelle. Chiude gli interventi Mark Tarabella. Kiitos Michelle. Vielä johtopäätökset. President, je me prononce. Kiitos puheenjohtaja. Puhun SD-ryhmän nimissä, koska olen ollut varjoesittelijänä. Haluan onnitella esittelijä hänen esittämistään päälinjoista, sillä oikeastaan yksinkertaistettaisiin asiaa. Tämä on harvemmin tullut esille, mutta se on tavoitteemme ja se kenties saavutetaan liitteellä yksi ja kaksi. Jos näin on, niin, niin hyvä on. Toisaalta taas delegoidut säädökset, minulla ei ole mitään vastalauseita äh, esittelen tekemään työhön nähden. Michel Dantin oikeastaan heitti pallon minulle, Jesseva, niin ikään. On selvää, että jos ala on pienempi kuin 0,2 hehtaaria, niin näiden tilojen poisjättäminen, kenties tästä minun täytyy tehdä tarkistus, mutta se, mitä Michel Dantin ehdotti, jätettäisiin pienet tuottajat, todellakin pienet tuottajat. Ajattelen tässä Kreikkaa ja sitten tässä kenties tilastot voisivat vääristyä. Kenties tarkistus pitäisi tehdä tähän 0,2 hehtaariin. Mutta Meillä on ollut kokous varjoesittelijöiden kanssa ja tämä problematiikka nostettiin siellä esille. Ei se ole mikään helppo asia, mutta kyllä yleisesti voin pitää tätä työtä tervetulleena ja minulla ei ole mitään yleistä vastalausetta, ei suurta eikä pientä. Kenties tämä 0,2 hehtaaria, sitä voitaisiin vielä tarkistaa, mutta ei paljoakaan, koska tämä, käsittelee, tämä koskee todellakin pieniä viljelyaloja. Ja kun niistä kerätään tilastoja, niin tietyissä maissa näitä aloja, näitä pieniä viljelijöitä on todella paljon. Bene. Se non ci sono altri interventi, io darei adesso la parola ai Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin komission edustaja saa seuraavana puheenvuoron Rova Munios? Onko hän paikalla? Ja sitten johtopäätökset. Merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur Cardozo de, Euh... puheenjohtaja, edustan Eurostatia. Haluaisin alkuun kiittää sitä erinomaista työtä, jota esittelijä on tehnyt. Esittelijä on täydellisesti huomioinut tavoitteen ja sen menetelmän, jota komissio ehdottaa tavoitteen saavuttamiseksi. Hän on ehdottanut muutoksia, joiden suhteen komissio suhtautuu varsin suopeasti näihin erityisesti kun ne menevät siihen suuntaan, joka on aina ollut meidänkin suuntamme. Eli yksinkertaistaminen ja se, että nämä tilastot olisivat hyödyllisempiä käyttäjien näkökulmasta. Yksinkertaistamisessa mennään kyllä hieman pidemmällekin kuin mitä komissio jo ehdotti alkuperäisessä ehdotuksessaan. Me katsomme, että tämä toisi mukanaan tiettyjä rajoituksia. Lainsäätäjä on tietenkin suvereni ja se voi päättää sillä tavalla kuin katsoo asianmukaiseksi päätettävän. komissio pyrkii tekemään työtä muiden toimielinten kanssa niin, että löytäisimme kompromissin, joka sitten sallisi meille mahdollisimman laajan yksimielisyyden sopimuksen ja joka kuitenkin kattaisi keskeiset elementit komission tekemästä ehdotuksesta. viittaisin tiettyihin seikkoihin, jotka ovat nousseet esille jo edellisissä puheenvuoroissa. Hyvin merkittävä muutos kynnysarvossa voi mahdollisesti aiheuttaa ongelmia, ei pelkästään äh, tilastojen käytettävyyden näkökulmasta, vaan myös vertailun näkökulmasta jäsenvaltioiden välillä. Viljelyalojen muoto eri maasta toiseen vaihtelee kovasti ja myös maiden sisällä alueittain. Jos tätä aspektia muutettaisiin huomattavasti, niin se voisi sitten muuttaa vertailukelpoisuutta ja hyödyllisyyttä. Ei pelkästään alueellisesti, alueiden käytön näkökulmasta, vaan myös oikeastaan siitä näkökulmasta, miten tilastoja voidaan käyttää vertailtaessa edellisiin vuosiin. Näin käyttökelpoisuus rajoittuisi huomattavasti. No sitten delegoidut säädökset. Luonnollisesti me olemme pikemminkin sillä kannalla, että löydettäisiin kompromissi, joka täysin voisi kunnioittaa sitä yhteisymmärrystä, joka meillä on. Ja me tutkimme ehdotukset, joita tehdään parlamentin ja neuvoston työn pohjalta, niin että voisimme löytää ratkaisun, joka on yhteen sopiva jokaisen toimielimen toimivaltuuksien etuoikeuksien näkökulmasta. Kiitos. Bene, ringraziamo il signor Cardoso dell'Eurostat. Kiitoksia tästä Eurostatin puheenvuorosta. Jos muita puheenvuoropyyntöjä komissiolta ei ole, niin esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Ne seikat, jotka nousivat esille, liittyvät tietysti päätavoitteeseemme, joka on hallinnollisen taakan keventäminen, joka on myös ydinkohta mietinnössäni. Keskusteluissa komission kanssa voimme kenties syvällisemmin pohtia sitä, että liitteissä kaksi ja kolme olisi joitakin tilasto, tilastoja, taulukkoja, Tästä voimme keskustella. Meillähän on määräaika 11. huhtikuuta jo määrättynä ja olen luonnollisesti avoin kaikille kollegoiden ehdotuksille. Toinen seikka, eli lisättäisiin pinta-alan kynnysarvoa. Miksei nostettaisi sitä 0,5 hehtaariin? Olemme saaneet selityksiä sen suhteen, mikä olisi vertailukelpoisuus ja käyttökelpoisuus näiden tilastojen suhteen. Meidän täytyy huomioida myös ne maat, joissa on pienempiä alueita, viljelyaloja, ja tämä johtaisi negatiivisiin tuloksiin. Niin, että jos kynnysarvo olisi 0,5, niin oikeastaan kattavuuden ulkopuolelle jäisi liian suuri osuus tiloista erityisesti kun ajatellaan hyvin korkeaa prosenttiosuutta näissä ulkopuolelle jäämisissä, niin tämä on ollut yksi päähuoleni. Tästä syystä olen määritellyt tämän kynnysarvon 0,2. Tietysti meidän täytyy edelleenkin seurata äh, sovellusalaa ja täytäntöönpanon säädösten etenemistä mutta olemme kyllä hyvällä tiellä komission ja neuvoston kanssa, jotta pääsisimme sopimukseen. Ei tämä ole helppoa, tämä on arkaluontoinen ala, mutta kollegat ovat halunneet, että minä puolustan parlamentin kantaa loppuun saakka luonnollisesti, mutta teen myös sellaisen asiakirjan, jossa nostetaan esille ne aiheet, jotka varmasti nousevat neuvotteluissa myöhemmässäkin vaiheessa esille. Kiitos. Grazie Maria. E allora ricordando Kiitos Maria. Muistutan, että määräaika tarkistuksille on 11. huhtikuuta kello 12. Valiokunta äänestää toinen päivä toukokuuta. Jos nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, havaitsen, että Espanjan kollegat ovat paikalla. Voimme siirtyä kohtaan numero neljä esityslistalla. Ehdotan, että käytetään äänestyskortteja EPPn espanjalaiset ovat paikalla, mutta nyt kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Kiitoksia tästä kommentista. Possiamo iniziare. Dunque, intanto iniziamo. No niin, nyt voimme sitten aloittaa. Haluaisin muistuttaa, että kohta neljä käsittelee investoimista tulevaisuuteen. Uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Eurooppaa varten. Tässä valmistelija on Giovanni Lavia. Vastaava valiokunta on SURE-valiokunta. Meillä on lausuntoluonnos, joka pitää hyväksyä. 45 tarkistusta on tähän tehty. Giovanni, äänestyksen jälkeen sitten. Jos olette valmiita, Meillä on kuusi kompromissitarkistusta. Onko, ovatko kaikki valmiina? Äänestys alkaa. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Kompromissi yksi. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt voimme siirtyä. Ei, vaan tarkistukseen kahdeksan. Äänestys alkaa. Emendamento 8, avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistus 8. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione sull'emendamento 14. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. voto 17. Seuraavaksi tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Ei va, 18. 19. Todellakin tarkistus 19. Tämä vahvistettiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Allora, dobbiamo votare la prima parte dell'emendamento 18. Ensimmäinen osa 18. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa, tarkistus 18. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 4. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 30. Nikuleskulta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi numero kuusi äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kompromissi kuusi Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 34. Dansilalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. 34 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmekymmentäseitsemän. Äänestys alkaa. Mento 37. 37. Hyväksytty. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42. Tarabellalta. Ovatko kaikki äänestäneet? 42. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 44. Jegleltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja lopuksi 45. Polson ja muut. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä. Hyväksytty. Loppuäänestys. Näin muutettu lausunto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Bravo, edustaja Lavia. Hän saa puheenvuoron, koska hän pyysi sitä. Grazie, presidente. Io volevo intervenire per eh, una volta che abbiamo approvato. Kiitos puheenjohtaja. Halusin käyttää puheenvuoron nyt kun lausunto on hyväksytty ja tämä lausunto on tarkoitus antaa suuren valiokuntaan. Haluaisin sanoa, että suuren valiokunnassa on jo Garigan mietintöluonnos ja siinä on mukana monta seikkaa jo, jotka nyt hyväksyimme tässä lausunnossa. Suuren valiokunnan esittelijä on myös valmis hyväksymään lisäehdotuksia, joita teimme tänään. Erityisesti esittelijä Kariga on valmis hyväksymään sen, että YMPn asiat ovat edelleen samassa asemassa kuin aikaisemmin ja että yhteinen maatalouspolitiikka ja kalastuspolitiikka erotetaan omiksi aloikseen. Esittelijä ei kuitenkaan ole valmis hyväksymään kaikkia ehdotuksiamme. Kaikki täällä valiokunnassa varmasti pitävät hyvin tärkeänä maatalouspolitiikan kysymyksiä, mutta esittelijän kanta on tässä hankala. Hän haluaa sanoa, että vuoden 2013 yhteisen maatalouspolitiikan osalta halutaan yhtä suuri budjetti kuin edellisten rahoituskehysten aikana vuoteen 2013. Tämä on esittelijän ehdotuksessa. Hän ei kuitenkaan aio hyväksyä meidän valiokuntamme ehdotusta, kun tulevia rahoitusnäkymiä suunniteltaessa otetaan huomioon inflaatio. Siksi olen sanonut, että minä haluaisin tehdä tarkistuksen ja toivoisin, että kaikki, jotka ovat yhteisen maatalouspolitiikan budjetin ystäviä ihan riippumatta puolueryhmästä, tukisi tätä tarkistusta, jotta jotta saamme enemmän tukea taisteluumme myös suurevaliokunnassa, jotta voidaan nähdä, että monimuotoiset rajoituspuitteet hyväksytään sopivassa muodossaan. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Tämä taistelu varmasti on valiokunnan jäsenten yhteinen taistelu. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Voimme jatkaa. Kiitoksia. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitos Giovanni. Kohta kuusi. Direktiivin muuttaminen vuodelta 2001 elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehusta ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun direktiivin muuttaminen. Valmistelija edustaja Dancila. Ympäristövaliokunta on tässä vastuuvaliokunta. Lausuntoluonnoksen käsittely on nyt kyseessä toista kertaa. Direktiiviä 2001 kautta 112 kautta EU ollaan tässä tarkistamassa. Meillä on yhteiset säännöt kostumuksesta, nimikkeistä ja myös merkintäehdoista. ehdoista niin, että unionissa niitä voidaan kaupitella. Välittömästi puheenvuoron saa edustaja Dancila, joka on laatinut tämän lausunnon. Se on saatavilla kaikilla kielillä. Määräaika tarkistuksille on 31. maaliskuuta kello 12. Edustaja Dancila. Mulțumesc, domnule Kiitos. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin aluksi kiittää sydämellisesti kaikkia kollegoja, joiden kanssa olen harjoittanut yhteistyötä tämän lausunnon laatimisessa, samoin myöskin sihteeristöä. Lausunnossa pyritään parantamaan tiettyjä määräyksiä, jotka liittyvät vähimmäismäärien käyttöä, merkintöjä hedelmämehujen osalta ja myöskin niin, että voidaan varmistaa helpompi markkinointi unionin alueella. Se on direktiivistä 2001-112 ja, ja muista yksinkertaistamisista on kysymys siitä, että hedelmämehulistalle tulevat näkyvät myös tomaatit ja että myöskin sukari, sukeri, sokeri poistetaan niistä aineista, joiden käyttö on sallittua. Hunaja ja lisäsokeri ovat mahdollisia edelleen, kun on kysymys nektareista, hedelmänektareista, mutta niiden täytyy myöskin olla sellaisia, että niiden otetaan merkintöjä koskevia eurooppalaisia määräyksiä, eikä tässä tarvita mitään uutta määräystä. Sokerin lisääminen, sen sokerin lisäyksen ei pitäisi näkyä listalla, koska sokerin lisääminen ei ole enää sallittua. Tätä ovat asiantuntijat esittäneet, mutta kuitenkin samaan aikaan tarvitsemme rajoitetun ajan eh, sille, että voidaan käyttää tietoa lisä, sisällä lisättyä sokeria etiketeissä, jotta kuluttaja voi eh, tottua asiaan, koska kuluttajahan ei välttämättä tiedä, että direktiivi muuttuu yhdessä yössä. Ja jos yhtäkkiä enää ei ole sallittua sokerin lisääminen ja sokeri näissä tuotteissa on lähtöisin vain hedelmistä – kuluttaja, ostaja, joka hämmentyy. Ja on tärkeää, että jonkin aikaa voidaan niille kirjoittaa, ei sisällä lisättyä sokeria. Tämän ei tarvitse kuitenkaan olla etiketeissä, mutta teollisuus voi ilmoittaa kuitenkin kuluttajille, että että markkinoille tulee uusia tuotteita, joissa ei ole sokeria ja joissa sitä ei edes mainita, että ne eivät sisällä lisättyä sokeria. Joten kuluttajan pitää siis olla asioista perillä. Kysymys on siitä, että hedelmät ovat liittävän kypsiä, niiden pitää olla tarpeeksi puhtaita. Ja ajattelen niiden käsittelyä esimerkiksi sadonkorjuun jälkeen – niin voidaan tehdä kestäviksi. Tietysti täytyy olla tietty aika, jotta kuluttaja voi tottua asiaan niin myöskin tuottaja voi tottua tilanteeseen. Direktiiviä sovellettaessa on tärkeää, että meillä on 18 kuukauden siirtymävaihe, jotta teollisuus voi päästä eroon olemassa olevista varastoistaan. Siis tämä 18 kuukauden määrää lisäksi, joka on olemassa direktiivissä. Kysymys on siis siirtymävaiheen toimenpiteestä niin, että tuotteet saavat asianmukaisen merkinnän ennen kuin kansalliset määräykset otetaan käyttöön. Tärkeää on myös, että tuotitoissa on tämä merkintä, että ne ovat siis edelleen, voivat olla edelleen markkinoilla puolitoista vuotta eteenpäin. Lopuksi on ehdottanut tässä lausunnossa, että viisi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen kuluttaja, tuottaja ei saa kirjoittaa enää mm, etikettiin merkintää, ei sisällä lisättyä sokeria. Mutta mielenkiinnolla tarkistuksia teiltä, jotta tämä täyttää kaikkien toiveet tämä direktiivi. Bene, grazie. Onorevole Dancila, do la parola. Kiitoksia edustaja Dancila. Edustaja Juuso. Kiitos puhemies, puheenjohtaja. Olimme käsittelemässä hyvää ehdotusta ja hyvää lausuntoa. Ei ole kovinkaan paljon sanottavaa tähän. Kuten on sanottu, täällä on tarkistuksia kuitenkin tähän on erotus, jos on ero hedelmämehujen ja sellaisten mehujen osalta, jotka on tehty tiivisteistä ja joista poidetaan sokerinista aineista, jotka voidaan lisätä. Ja jos myöskin katsotaan, miten voidaan korvata aromeja, myöskin tomaattimehu ja hedelmämehut ovat, siis tämä, on, tämä koskee siis näitäkin tämä esitys, tämä on erittäin hyvä esitys. Toisaalta on kuitenkin tärkeää ilmoittaa kuluttajia eri mehukategorioista – mehuista, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria, jotka on valmistettu, sellaista, joka eh, tiivisteistä, jotka voivat sisältää lisättyä sokeria. Tämä on hyvin tärkeää, on hyvin tärkeää tehdä selkeäksi nämä käsitteet ja on, on myöskin tärkeää, että voidaan saada aikaan tiedotuskampanjoita kuluttajille ennen sääntöjen muuttumista. Mitä sitten tulee tähän viiteen vuoteen, sen oikeuden käyttää merkittää, ei sisällä lisättyä sokeria. tämä esittelijä on oikeassa siinä, että, että tämän merkinnän poistuminen voisi aiheuttaa hämmennystä kuluttajien joukossa. Tämä siirtymävaihe on välttämätön. Ja lopuksi uskon, että on hyvin tärkeää, että täsmennetään kaikista, kaikkien tuotteiden osalta, jotka tuodaan kolmansista maista, että mm, otamme esille kaikki ne asiat, jotka otetaan tässä valiokunnan esille, että kaikkien tuotteiden tulee täyttää samat normit, jotka koskevat niitä tuotteita, jotka tehdään unionin alueella. Ja haluan myöskin lopuksi lisätä, että haluaisin onnitella esittelijää ja myöskin komissiota tässä tehdystä esityksestä. Se Diamo la parola onorevole Jägel. Prego. Seuraavaksi Elisabeth Jägel. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset esittelijälle. Me tiedämme, että esittelijä tekee aina oikein hyvin työtä. Aina. Mutta kuitenkin tämä komission ehdotus kuitenkin aiheuttaa vähän sävänteitä. Maatalousvaliokuntana voimme antaa vain lausunnon ympäristövaliokuntaan. Ympäristövaliokunta siis lopulta tästä aiheesta päättää. Tässä olen edustaja Juuson kanssa samaa mieltä näistä huolenaiheista. Eli tuotettu hedelmä mehutiiviste. Miten siihen suhtaudutaan? Se ei ole oikein tunnustettavissa. Eli Tärkeää on se, että hedelmätäysmehussa voidaan käyttää ainoastaan hyvälaatuisia hedelmiä. Entä tuontitavara? Mitä mahdollisuuksia meillä on vaatia samojen määräysten noudattamista? Se, mitä minä olen kokenut nyt sopimusten kanssa, niin tämä on kyllä hyvin vaikea tehtävä. Siirtymäkaudesta olen samaa mieltä – kun kuluttaja tarvitsee melko paljon aikaa siihen, että pitää asioita myönteisinä ja uskoa siihen. Eli jos enää ei kirjoiteta ei sisällä lisättyä sokeria, en tiedä onko tämä ihan oikein. Selkeä merkintä, myös alkuperämerkintä, niin minä edelleen pitäisin nyt tätä ratkaisevan tärkeänä koko eurooppalaisen sektorin elinkelpoisuuden osalta. Siksi tämä lausunto on meille niin erityisen tärkeä. Kiitos. Honorevole Agnew. Edustaja Agnew. Thank you, Chairman. Uh, I'd like to ask the rapporteur a couple of questions. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi pari kysymystä valmistelijalle. Miksi haluttiin tuoda tämä meidän huomiomme, koska tämä ei ole omassa maassani ollut kovinkaan kiinnostava. Kukaan alueeltani ei ole lopannut minua eikä alueeni ulkopuolelta, joten minä vain kysyin, miksi tämä on niin tärkeä asia. Sitten ihan minulle tiedoksi kysyisin toisen kysymyksen. Tässä puhutaan hedelmätäysmehusta, jota käytetään elintarvikkeena että ihmisten nautittavaksi on kai muunkinlaisia hedelmämehuja. Sitä halusin kysyä. Kiitos. Maria Nedelcheva. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала... Puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja onnitella häntä. Toisin kuin mitä sanottiin, niin minusta kyllä tämä Aihe on tärkeä ja se sisältää hyvin merkittäviä seikkoja. Haluaisin korostaa vielä sitä, että tämä ei lisättyä sokeria merkintä ja delegoidut säädökset niin nyt kun Lissabonin sopimusta noudatetaan täytäntöönpannaan, niin tämä ongelma todellakin toistuu. Kun meillä on tämä merkintä ei lisättyä sokeria, ja jos tuottajalta vaaditaan sitä, että hän ei tällaista merkintää lisää, niin kuluttajat voivat olla hieman epäröiviä tämän suhteen ja kenties mieluummin sitten ostavat muita juomia tai muita mehuja. joiden merkinnässä edelleenkin todettaisiin tämä ei lisättyä sokeria. Kuitenkin hedelmämehut ovat hyvin hyödyllisiä ja tärkeitä terveydenkin näkökulmasta. Toki ne ovat myös herkullisia. Minusta olisi hyvä, että me hyväksyisimme esittelijän ehdotuksen – Eli olisi tällainen siirtymäkausi. Toiseksi aromi, aromien käyttö ja erityyppisten appelsiinien käyttö. Varmaankin lainsäädäntö sopeutuu tuotantoon ja toisaalta tehdään ero aromien ja toisaalta mehujen tuotannon välillä vaikkakaan ensinäkemältä tämä ei välttämättä ole näin päivän selvää. No sitten delegoidut säädökset. Kun ajatellaan muutoksia ja tarkistuksia, niin eivätkö nämä ole tärkeitä tekijöitä, jotka ovat liitteessä? Kenties voisimme keskustella tästä menettelystä kokonaisuudessaan ja miten komissio voisi näitä delegoitujen säädösten menettelyjä muuttaa. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję pani Dancila za bardzo dobre, interesujące sprawozdanie. Niin, kiitos tästä mielenkiintoisesta lausunnosta. Minulla on kysymys esittelijälle. myöskin komission edustajille, koska sikäli kuin tiedän, hedelmän tuottajat käyttävät lukuisia, heillä on lukuisia käytäntöjä, joilla he pyrkivät johtamaan kuluttajia harhaan. Niillä on, kun on kysymys mehuista, jotka eivät jotain valmista suoraan hedelmistä. He sanovat, että jokin mehu on sellainen, että siinä on kyseessä olevan hedelmän luonnollinen maku. Se johtuu siitä, että maku on samankaltainen kuin hedelmämaku, mutta tuote itsessään ei kuitenkaan ole sama asia kuin luonnollinen mehu. Puhutaanko direktiivissä tästä näkökannasta? Minusta meidän pitäisi välttää tällaista harhaanjohtavaa tiedottamista. Minä nimittäin tiedän, että tämä on ongelma ja että luonnollisten hedelmämehujen tuottajat valittavat tällaisesta epäreilusta kilpailusta. kuluttajat uskovat, että he ostavat aitoa hedelmämehua, mutta se ei olekaan vaan väärennetty tuote. Grazie, vicepresidente Vacevoski. Onorevole Reimer. Kiitoksia. Remes. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän kollegan Lausunta erittäin hyvänä. Hyvä, että haluat ehdotitte siirtymäkautta viisi vuotta. En ole ihan varma, onko tämä vähän liikaa. Olisiko vähän nopeampikin aikataulu mahdollinen? Hyvin myönteistä tässä direktiivin muutosehdotuksessa on se, että vihdoin lähdetään pohtimaan sitä, että se, ettei sokeria ole lisättyä, sen pitäisi olla normaali tapaus, eli tätä merkintää ei tarvittaisi. Oikeastaan pitäisi merkitä ne tuotet, johon on lisätty sokeria, hankalaa lasten äitinä esimerkiksi tiedän, että hyvin vaikea on koko ajan huolehtia siitä, että kaikissa tuotteissa on niin paljon sokeria, etteivät lapset tutu, totu niin valtavan sokerin kulutukseen. Siitä on vaikea myöhemmin luopua ja tämä aiheuttaa ylipainoa. Eli komissio on tässä kyllä oikealla tiellä, järkevän toiminnan tiellä. Ja siksi vain halusin antaa tukeni. Kiitos. Grazie onorevole Reimers. Non ho doma- non ho... Kiitoksia. Edustaja Reimäs, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ehdottaisin, että annamme puheenvuoron komission edustajalle. Edustaja, äh, herra Jacquin. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää heti alkuun erinomaisesta mietinnöstä ja myös tarkistuksesta. Tämä ehdotus on luonteeltaan varsin tekninen. Se liittyy helmemehujen käyttöön, kuluttamiseen ja se on tärkeää myös avoimuuden näkökulmasta suhteessa kuluttajiin. Tarkistusehdotuksissa mennään aivan rakentavaan suuntaan. Erityisesti se tarkistus, joka mahdollistaisi siirtymäkauden varastojen suhteen – jos varastot eivät ole vielä aivan sääntöjen mukaiset. Haluaisin korostaa myös tiettyjä huolenaiheita, jotka liittyvät tarkistuksiin yksi ja kaksi. Eli kun tässä mainitaan lisätty sokeri ja mikä on komission aikomus nykytilanteen suhteen. Tällä hetkellä mehut voivat sisältää tai sitten eivät sisällä lisättyä sokeria. Yleisesti hedelmämehut eivät lisää, sisällä lisättyä sokeria. Jos e, merkintää ei lisättyä sokeria ajatellaan, niin sitä ei käytetä säännönmukaisesti sellaistenkaan mehujen suhteen, jossa ei ole lisättyä sokeria, joka on siis yleistapaus. Tällä komission ehdotuksella missään tapauksessa hedelmämehut eivät voi sisältää lisättyä sokeria, vaan pelkästään hedelmän omaa sokeria. Eli tämä merkintä ei lisättyä sokeria on ikään kuin normi. Tietysti tästä normista täytyy sitten tiedottaa kuluttajille järkevässä määräajassa. Tämä merkintä ei lisättyä sokeria on tietysti juridisesti myös ongelmallinen, koska meillä on sellaisia hedelmämehuja, jotka missään nimessä eivät voi sisältää lisättyä sokeria. Tässä on myös täytäntöönpanoaika, joka kuuluu jäsenvaltioille niin, että direktiivi sitten 18 eh, kuukauden sisällä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkistukset ovat hyvin rakentavia tämän suhteen, että otettaisiin käyttöön siirtymäaika sen varasto erän suhteen, joka ei vielä ole uuden direktiivin vaatimusten mukainen. Jos siirtymäaika olisi puolitoista vuotta, 18 kuukautta, niin sittenhän me pääsemme eh, kansallisen lainsäädäntöön siirtämisessä kolmen vuoden eh, määräaikaan. Eli meillä olisi pidempi siirtymäaika tämän merkinnän ei lisättyä sokeria suhteen, joka voisi olla suhteettoman pitkä. Ja selkeyden näkökulmasta, kuluttajan näkökulmasta ei ole järkevää ilmaista sellaista ominaisuutta, joka on lain mukainen. Jos lain henkeä kunnioitetaan, niin pitäisi kuluttajia asianmukaisesti tiedottaa, mutta ei nyt kenties sillä tavalla, että sallittaisiin tällainen ikään kuin ylimääräinen tai tarpeeton merkintä pitkäksi aikaa. Haluan kiittää kovasti tästä panoksesta. Kiitos puheenjohtaja. Bene, grazie alla Commissione, Joaquin, e Dancila te la conclusioni. Kiitoksia. Dancila, olkaa hyvä. Am ascultat cu mare atenție. Niin, kuuntelin tarkkaavaisesti esitettyjä ajatuksia. Kuten sanoin, että näihin mehuihin ei tulisi lisätä enää sokeria, mutta kuluttajahan ei välttämättä tiedä sitä. Ja jotta kuluttaja tämän tästä pääsisi perille aikaan myöten, olisi tärkeää, että tietyn ajan voisi olla mahdollista käyttää merkintä ei sisällä lisättyä sokeria. Ja sitten on olemassa mehuja, jotka eivät ole suoraan hedelmistä tehtyjä ja kuitenkin sitten myydään hedelmämehuna. Tämä on tietysti erittäin mielenkiintoinen kommentti, joka koski näitä mehuja. Voitaisiin tietysti puhua myöskin alkuperästä ja hedelmälajista, jotta saataisiin aikaa lisää avoimuutta, jotta olisi mitään porsaanreikiä Mitä tulee sitten tähän lausuntoon, kuten sanon alussa, kokonaisuudessaan me haluamme direktiivin yksinkertaistamista. Ja kuten kollega Maria Senain sanoi, tämä on hyvin tärkeää meidän terveydellemme. 10 prosenttia juomista, jotka ovat alkoholijuomia, niistä, siis niin kuin sanottu, 10 prosenttia on luonnonmehuja. Haluaisin nyt tähän asianmukaiseen tarkistuksen määrkön puitteissa ja uskon, että löydämme hyvän ratkaisun ajan puitteissa niin, että saamme tyydyttävän ratkaisun myöskään ajatellen kuluttajia. Kiitos. Molto bene, grazie all'onorevole Dancila. Possiamo... Kiitoksia. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, kohtaan seitsemän esityslistalla direktiivin muuttaminen, asetuksen muuttaminen yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevien soveltamissääntöjen osalta. Esittelijä on edustaja Reimers. Mietintöluonnoksen käsittely on käsittelyvaihe. Kyseessä on se, että neuvoston asetusta muutetaan Lissabonin voimaantulon jälkeen. Komission ehdotus pohjautuu toimeenpanosäädösten määräyksille. Jos esittelijä haluaa puheenvuoron, niin hän saa sen välittömästi ennen kuin kuulemme sitten komission edustaja. Olkaa hyvä. Ja, danke. Also bei der freiwilligen Kiitos puheenjohtaja kun puhutaan vapaaehtoisesta mukauttamisesta ja Lissabonin sopimuksen sopeuttamisesta, on mahdollista vapaaehtoisesti mukauttaa pakollisen mukauttamisen lisäksi näin on jäsenvaltioiden osalta ajateltu. Erityishankaluus jäsenvaltioiden ohjelmien rahoittamisessa maaseudun kehittämisohjelmat ovat lainsäädännössä mukana. Tämä on hyvin tekninen mietintö. Tässä puhutaan vain tästä menettelystä. Ja nyt ajatuksena on se, että asetuksen otettaisiin tällaiset täytäntöönpanosäännökset. Ja tämän sopeuttamisen jälkeen tässä esitetään yleisiä perusteita, miten laskentaperusteita käytetään, miten mukautettuja summia lyödään lukkoon lainsäätäjän puolelta ja niin edelleen artiklan 291 mukaan sopimuksista jäsenvaltiot ovat vastuussa näistä säädösten täytäntöönpanosta. Nyt tarvittaisiin vapaaehtoisen mukauttamisen täytäntöönpanoa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka nyt on mainittava, että ainoastaan yhdessä maassa käytetään näitä varoja nyt yhdistyneessä kuningaskunnassa käsittääkseni Portugalikin lopetti vähän aikaa sitten tämän. Eli nyt meillä on vain yksi jäsenvaltio, joka käyttäisi tätä mahdollisuutta. Joten en näe komission ehdotuksessa suuria ongelmia. Me odotamme muutosesityksiä ja tarkistuksia 12. huhtikuuta mennessä. Ja sen jälkeen voimme varmasti edetä melko nopeasti. Kiitos. Molto bene, grazie Britta. Emendamento. Kiitoksia. määräaika tarkistuksille 12. huhtikuuta kello 12. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin komission edustaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Susuva. Ole. Voilà. Merci bien, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo tulla valiokunnan vieraksi jälleen. Kyseessä on ehdotus, asetus, Niin kuin juuri kuulimme, voimme olla iloisia siitä, että esittelijä yhtyy tähän esitykseen. Meillähän on nyt mukauttamisehdotus edessämme. Se koskee Isoa Britanniaa ja vuotta 2012. Portugal on luopunut tästä vapaaehtoisesta mukauttamisesta tällä välin. Ehdotus menee status quoon suuntaan, kattavan status quoon suuntaan siinä mielessä, että jos ajatellaan määrien määräämistä, määrittelemistä, niin tämähän on jo oikeastaan määritelty. Kyseessä on vain yhden jo lukon lyödyn arvon muuttaminen. Tämän luvun jäsenvaltio esittää ja tässä komitea ei millään tavalla puutu tilanteeseen. Jos nyt ajatellaan asetusta, joka liittyy vapaaehtoiseen mukauttamiseen ja maaseudun kehittämiseen, niin näissä tapauksissa – vaikuttaisi olevan varsin hypoteettista toimia tällä tavalla, koska kysehän on täytäntöönpanosta ja komitean kanta on näin ollen tarpeen. Tässä tilanteessa, jos tarve nousee esille, niin nythän jo komission päätöksellä on määrä määritelty. Ja tämä koskee pelkästään vuotta 2012. Nyt tarkistukset, jotka on tehty, niin niistä yksi ja kolme ovat sellaisia, että komissio ei voi niihin yhtyä. Niissä ehdotetaan sitä, että komitea menettely olisi tässä määrien määrittelyssä mukana. Muutoin tämä on vain tekstin laadintaan liittyvää nämä tar- muut tarkistukset, eli niissä ei ole ongelmia. Puheenjohtaja, tässä se, mitä tässä vaiheessa halusin todeta. Kiitos. Grazie Susuva. Reimes voi intervenire. Kiitoksia. Komission edustaja, esittelijä, haluatteko puheenvuoron? Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tässä vaiheessa, joten ehdotan, että siirrymme seuraavaan kohtaan. Tässäkin on kyse mu- mukauttamisesta asetuksen 485-2008 muuttamisesta Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvien toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkistuksista annetun neuvoston asetuksen muuttaminen. Esittelijä Kapula Santos. Ja tässäkin sopeuttaminen on aiheena. Luis, haluatko vetää puheenvuoron? Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten äskeisessä mietinnössä kysymys on Lissabonin sopimuksesta, uudesta järjestelmästä sen käyttöönottamisesta. Kysymys on menettelyssä, joka liittyvät delegoituihin säädöksiin ja soveltamissäädöksiin. Ja tämä on aihe, joka usein on ollut eh, meidän valiokunnassamme keskustelua. Meillä on tänä tiettyjä huolenaiheita tässä asiassa. Estys jonka olin tekemässä, koski, koskee vain välttämättömiä muutoksia, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan saattaa asiat ajan tasalle parlamentin ja neuvoston välisen sopimuksen mukaisesti. Olennaisimmitaan selvitetään, että tietyt toimenpiteet, jotka liittyvät integroituun valvontajärjestelmään, suljetaan ulkopuolelle, missä välittömät maksut. Samoin on sitten myöskin ajantasaistettu versio oikeustekstistä. Määritellään ehdot, jotka liittyvät toimivallan siirtämisestä – siitä, mistä kysymys ei ole enää siitä, että määräajat olisivat rajoittamattomia, vaan viiden vuoden määräaika, joka löydään lukkoon, jota jatketaan automaattisesti, jos siihen ole huomautettavaa, on myös mahdollisuus esittää tätä koskeva vastalause. Ja sen lisäksi säilytetään äh, rahasto, maatalouden tukirahasto, ja se tunnustetaan tuossa tässä uudessakin asetuksessa 485 vuotta 2008. Haluaisin kiittää sihteeristöä. Kysymys siis puhtaasti teknisestä kysymyksestä. Ja kuten sanottu, sihteeristö on ollut erittäin pätevä. Muutokset, joita on esitetty, niitä voidaan vielä muuttaa ja määräaika tarkistuksellehan on 12. huhtikuuta. Kiitos. questo punto rappresentante della commissione. Kiitoksia. Komission edustaja, olkaa hyvä. Siellähän te olette. Mikrofoni. Exposé. Effectivement. Micro. It's okay. Yeah. Yeah, yeah. Uh, notre, la proposition de la... Komission ehdotuksen pyrkimyksenä on sopeuttaa asetusta 485 kautta 2008 uuteen juridiseen tilanteeseen, johon olemme nyt päätyneet Lissabonin sopimuksen johdosta. Komission ehdotus rajoittuu pelkästään tähän sopeuttamiseen eikä ehdota muita substanssiin liittyviä muutoksia. Havaitsemme hyvin laajaa lähentymistä komission ehdotuksen ja mietintöluonnoksen välillä, jonka Kapula Santos on ehdottanut. Ja erityisesti panemme merkille hänen kantansa siitä, että toisaalta delegoidut säädökset ja toisaalta täytäntöönpanosäädökset ovat asianmukaisia. Tuemme myös Kapula Santosin tarkistuksia, joiden tarkoitus on muuttaa yhteisymmärrystekstiä, jonka Euroopan parlamentti neuvosto ja komissio hyväksyivät keskenään hiljan. Sitä vastoin tarkistus neljä, joka liittyy delegoituihin säädöksiin, toimivaltuuksiin. Kapulas Santos selitti, että tässä rajoituttaisiin ajallisesti niin, että viiden vuoden ajan komissiolla olisi toimivaltuudet Komissio tässä vaiheessa pitää parempana sitä, että delegoidut säädökset eivät olisi ajallisesti rajoitettua, vaan niiden määräaika olisi rajoittamaton. Ja tämä pohjautuisi nimenomaan yhteisymmärryspöytäkirjaan päätökseen. Tämä liittyy siihen, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on tiettyjä erityistarpeita. Haluamme välttää eh, umpikujia, tilanteen jumiutumista – ja komissiolle on annettu tietyt toimivaltuudet, joista on huolehdittava. Sitten tarkistus kolme. Juristit ovat tuoneet tietoomme sen, että tämä tarkistus, vaikka onkin aivan, kon, aivan korrekti, niin ei ole juridisesti tarpeen. Kiitoksia. Molto bene, grazie alla commissione. Kiitoksia komission edustajalle. Kiitos tästä puheenvuorosta. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei tässä vaiheessa ole, niin voin antaa puheenvuoron esittelijälle. Olkaa. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli hyvä uutinen. Mielelläni kuulen sen, että komissio pitkälti meidän kanssamme on samoilla linjoilla. Yhdessä asiassa vain, joka koskee tätä määräaikaa. Siinä otan yhteyttä muihin koordinaattoreihin ja, ja kanta, joka sitä löydään lukkoon, sitä voitaisiin päättää sitten myöhemmin, ehkä päästä asiassa yksimielisyyteen. Kiitos. Molto bene, grazie. Allora a questo punto... Kiitoksia paljon. Me olemme saaneet kohdan kahdeksan käsittelyn päätökseen. Pidämme viiden minuutin pienen tauon ennen kuin tartumme sitten oliviöljykysymykseen, koska komission edustaja ei ole vielä paikalla. Voin nyt jo koordinaattoreille, jotka ovat paikalla, jotka eivät ole paikalla, seuraavasta seikasta. Oliviöljyasia kestää korkeintaan 20 minuuttia ja sen jälkeen välittömästi aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Eli olettaisin, että kello 17 se alkaisi. Viisi minuuttia taukoa siis toiston vuoksi. Sitten kuuntelemme komission edustajaa oliviöljystä muut asiat yhteydessä ja sen jälkeen kello 17 koordinaattorit.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 È arrivato, ci ha raggiunto il direttore Verstelen, per cui possiamo finire la commissione con l'ultimo... Olemme saaneet keskuuteemme johtajan, joka auttaa meitä selviytymään viimeisestä kohdasta esityslistalla. Viimeisimmässä maatalousministerien neuvostossa käytiin keskustelu oliiviöljysektorin kriisistä. Hinnat ovat äärimmäisen alhaalla ja voi olla tarpeen sitten mahdollistaa yksityinen varastointi, jotta tilanne helpottuisi. Komissio on luvannut meille, että se pitää meitä ajan tasalla. Olen iloinen, että komission edustaja on paikalla ja 13. huhtikuuta tämä asia sitten nousee esille uudemman kerran. Varmasti tähänkin vieraamme viittaa. Hyvät kollegat, on aika käsitellä oliiviöljysektorin ongelmia. Ministerineuvosto ei ole ollut koolla tämän aiheen tiimoilta niin, että yksityinen varastointi olisi ollut mahdollista ja luvallista. Me olemme nähneet, että ongelmia on. Hyvin merkittäviä mielenosoituksia on järjestetty Espanjassa, Italiassakin ongelmia on. Eli toivomme, että tietyssä määrin ainakin voisimme välittää viestin siihen suuntaan, että me kuuntelemme kyllä tarkalla korvalla tämän alan, hyvin monimutkaisen alan ongelmia. Välittömästi puheenvuoron saavat jäsenet, ei vaan kenties ensin herra johtaja, vieraamme, joka kertoo meille mahdollisista uusista kehitysaskeleista ja sitten sen jälkeen jäsenet. Olkaa hyvä, herra johtaja. Thank you very much, uh, Mr. Castro, for this. Kiitos tästä johdannosta. Niin, me olemme tietoisia tilanteesta oliviöljyn osalta yhteisön markkinoilla. Täällä nostettiin esille sekin, että tämä asia nousi esille viimeksi neuvostonkin kokouksessa. Ja todettiin, että tällä hetkellä hinnat ovat niin alhaalla, että ne olisivat äh, rajahintoja, joilla laukaisisivat Kreikassa toimet ja muissa jäsenvaltioissa taas ovat yläpuolella. Oikeusperusta on se, meidän pitää osoittaa, että on vakavia häiriöitä markkinoilla. Ja yksi näissä on tietysti näistä tekijöistä, joka on tärkeä, on hintataso. Olemme yhtä mieltä siitä, että hinnat ovat alhaiset, mutta ne ovat edelleenkin kuitenkin tämän laukaisevan tason yläpuolella. Neuvostokokouksen jälkeen meillä oli hallintokomitea, jossa asia oli istuslistalla ja keskustelimme ennen kaikkea tuottavi, tuottaja jäsenvaltioiden kanssa markkinatiedot, jotka olivat esillä, jotka olimme saaneet jäsenvaltioilta. Niiltä osin me keskustelimme asiasta varmistaaksemme sen, että meillä oli uusimmat tiedot ja ettei ollut erimielisyyttä hinnoista, määristä tai sen sellaisesta. Ja edelleenkin on parantamisen varaa ja on yksi tekijä, jota me erityisesti tarkastelemme, ja se on se, missä määrin verrattuna aiempiin vuosiin on ollut varhainen sato niin, että sadon saatavuus vuoden mittaan on hiukan parempi kuin aikaisempina vuosina, mutta se on asioita edelleen tarkastelemme. Me siis nyt vain tutkimme asiaa, herra puheenjohtaja, ja tältä kannalta katsottuna, minun kannalta katsottuna, en pysty sanomaan asiaan enempää. Va bene. Eh... Non è che ci abbia dato diciamo, moltissime informazioni, <laughs> moltissime speranze, però... Niin, ei nyt kyllä voi sanoa, että kovinkaan paljon tässä olisi Larin ropistu tietoa. Edustaja Garcia, olkaa hyvä. Eh- Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komissio ei näytä tuntevan kovinkaan hyvin tilannetta sektorilla hinnat ovat pudonneet yli seitsemän vuoden ajan ja myös viimeisen vuoden aikana ovat pudonneet kovalla tavalla, mikä on erittäin huolestuttavaa sektorille. Tämä ajatellen hinta, joka on maailmanlaajuisesti, jota käytetään e, tuotteiden vittämiseen, kun kuitenkin saman aikaan kustannukset ovat lisääntyneet, ja otetaan nämä kolme asiaa huomioon, ja perheet, jotka tuottavat viljelijä, ovat menettävässä tuloja. Jos Euroopan komissio vuonna 2010 todosti, todosti että 2,8 euroa on tuotantohinta ja Espanjassa annetaan 1,92 euroa ostohintana. Ja jos katsotaan sitä hintaa, jolla tuotteet myydään ja mikä on tuo tuotantohinta, nämä kustannukset tälle perheelle ovat sellaisia tilanteessa, joka on todellinen kriisi, me puhumme sektorista, jolla Euroopan maailman tason johtaja. Kolmas osa oliveista öljystä tuotetaan Euroopassa ja 40 prosenttia tuotetaan Espanjassa. Ja Espanja ennen kaikkea sellaisella alueella kuin Andalusiassa, jossa 25 prosenttia BKTstä syntyy tällä alueella joten päätös, jonka komissio on tehnyt tässä asiassa, on varastovalaitosen tärkeä, koska se koskettaa miljoonaa ihmistä, jotka ovat oliiviöljyn tuottajissa pelkästään Espanjassa. Kuten sanotaan, että kuten toimittiin kesäkuussa 2009, eh, tilanne oli huono, mutta nämä tilanteet ovat huonommat kuin koskaan. Ja muutokset ovat välttämättömiä. Tulevaisuus eh, ei näytä paremmalta, koska ympäristö- maatalouspolitiikan korvaus tulee muuttamaan tukea hektaarikohtaisesti olivin tuottajille. Ja kysymys ei ole pelkästään siitä, mitkä on hintoilla myydään, levitellään näitä tuotteita, vaan kysymys on tilanteesta, joka on skandaali. Vuosien ajan sektori on pyrkinyt järjestäytymään, jotta, jotta saataisiin aikaan yksityistä tukea, joka voisi olla mahdollistaa to- selviytymisen. Ja jälkikäteen, kun mm, he ovat saaneet palkion tuomistumien kautta, kuitenkin, jotta jotta voitaisiin ainakaan pelastusjärjestelmiä tulevaisuutta varten. Ja tällä hetkellä kuitenkaan ei pystytä toimimaan, joten tarvitaan oikeusvarmuutta, joka mahdollistaisi toimintan samanlaisissa olosuhteissa kuin muutkin sektorit, vaikka tämä on yksityistä tukea, niin se on ulkopuolella Kyse on kuitenkin siitä, että joudutaan kärsimään oikeusvarmuuden puutteesta. Minä haluaisin kuitenkin pyytää Euroopan komissiota, että perjantaina, kun komission jäsen käy minun maassani, katsottaisiin, miten tämä yksityinen rahoitus, tukirahoitus saataisiin aikaiseksi ja ajatellen myöskin yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, jota komissio on valmistelemassa. Haluaisin sanoa, että olisi hyvin tärkeää pohtia mekanismeja, jolla ratkaistaan ohjelmia, joita voi syntyä vyhkeillä, on korkeampi tulo silloin, kun on kysymys hehtaarikohtaisista tuista, koska Andalusiasta me puhumme siitä, että nämä, nämä vaikutukset vaikuttaa siihen, että hehtaarikohtainen tuki putoaa jopa 50 prosenttia. Tämä on todellinen kriisi, joka on siis kestänyt jo lukuisia vuosia. Bene, io ringrazio l'onorevole Rans Garcia. Ehm... Kiitoksia, edustaja Garcia. Edustaja Anja. Ai Luis. Thank you, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnostaa kovasti huomata, että vaikka en ole oliviöljyn tuottaja enkä eikä sitä yhdistyneessä kuningaskunnassa viljelläkään, mutta rypsiöljyä voidaan käyttää usein oliviöljyn taloin ja Rypsiöljyn hinta on noussut selkeästi 200 lähes 400 puntaan tonnilta. Tämä on mielenkiintoinen vertailu. Ja voisikohan kom- komissio kommentoida tällaista vastakkainasettelua ja onkohan tässä tehty jotain sen osalta, miten vähittäiskaupan hinnat tässä laskevat. Eli maksaako kuluttaja nyt vähemmän vai viekö joku suuret rahat välistä? Kiitos. Grazie Agnew. Luis Cabula Santos ha chiesto la parola. Grazie Luis, a te. Kiitoksia. Cabula Santosilla on kysymys. Presidente, eh, eu queria reforçar e apoiar... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kollega Rankasian kanssa pitkälti samaa mieltä siitä, että Tämä on todella aito ongelma. Kun yhteisestä maatalouspolitiikasta puhutaan, painotetaan sitä, että tarvitaan markkinoiden oikaisemisen mekanismit. Emme me puhu tässä mistään abstraktista, vaan sellaisista välineistä, joiden kautta voidaan ratkaista ongelmia silloin, kun markkinoilta ei saada oikeaa reaktiota siksi, että markkinat on järjestetty tietyllä tapaa. Tämä on mielestäni ihan itsestäänselvää. Eli oli ajateltu, että oliviöljyä kulutettaisiin enemmän ja enemmän maailmanmarkkinoilla. Näin luulimme, mutta nyt on nähty, että hinnat sen sijaan laskevat jatkuvasti. Tässä on erilaisia etuja tietenkin ajattavana ja minun mielestäni komission on ymmärrettävä, miten tärkeästä kysymyksestä tässä puhumme monen jäsenvaltion osalta. Nyt on käytettävä olemassa olevia välineitä nopeasti. Nyt se on käytettävä kaikki käytettävissä olevat välineet nopeasti, joten yksityinen varastointi voidaan aloittaa. Minäkään en ole mikään varsinainen asiantuntija olivien markkinajärjestelmä menettelyn osalta, niin kuin, mutta englantilainen kollega sai kuitenkin minut esittämään kysymyksen, koska komission vastaus minusta ei ollut kovinkaan valaiseva, aika lyhyt. Kysymykseni kuuluisi, missä komissio näkee syyn näille alhaisille hinnoille? Tuotetaanko Euroopassa liikaa vai onko kysymys maailmanmarkkinoista, että hinnat ovat sen vuoksi alhaiset, vai liittyykö se jalostusketjussa syntyvään voittoon? Toinen asia, näkeekö komissio muita käyttömahdollisuuksia, että markkinoita voitaisiin, markkinoissa voitaisiin vähentää ja hintoja voitaisiin korottaa. Ja vielä sitten kysymys kollegalleni. Markkinainstrumentti, interventio, jos ajatellaan sitä, niin komission kannalta, minkälaisista määristä olisi kysymys ja minä aikana pitäisi puuttua asiaan ja millä tavoitteella? mi permetto anch'io di fare un breve intervento. Minäkin haluan käyttää lyhyesti puheenvuoron, koska muut kollegat eivät ole puheenvuoroa pyytäneet. Minä haluaisin kommentoida johtajan puheenvuoroa. Pitää paikkansa, että ei ole päästy tähän kynnysarvoon, joka ikään kuin laukaisisi mekanismin käytön. Kenties sitten pitäisi katsoa tätä mekanismia ja tarkistaa sitä, kun ajatellaan kriisiä, joka Italiassa, Espanjassa ja muuallakin on ennen kuulumaton. Jos järjestelmä ei toimi, niin kenties mekanismia pitäisi sitten muuttaa. Meillähän on tiettyjä lainsäädäntöpaketteja, keskusteluissa on välineitä, joita voitaisiin käyttää tilanteen ratkaisemiseksi, jos komissio hyväksyisi tämän. Ja vielä kysymys. kun 2007 uudistuksia viimeisen kerran tehtiin, niin silloin todettiin, että täällä, tämä kynnysarvojärjestelmä toimii varsin hyvin. Uudistuksen yhteydessä oliiviöljyn tapauksessa todettiin, että analogista järjestelmää ei otettaisi käyttöön, vaan katsottiin, että tämä kolmivuotinen ohjelma joka on asetuksen mukaisesti voimassa, ei mahdollistaisi parannuksia kriisin hallintaan ja, ja tarjonnan hallintaan. Nythän me olemme hyvin kiivaassa lainsäädäntötyön vaiheessa, niin kenties voitaisiin tarttua tähän minimikynnysarvoon. Ja tässä voitaisiin jonkinlaista joustavuutta mahdollistaa – Kenties voitaisiin ottaa mallia tai ainakin harkita sitä, että hedelmä vihannesalalta otettaisiin jonkinlainen vertailukohta ja malli. Jos kollegat haluavat vielä käyttää puheenvuoron, jos ei, niin sitten johtaja saa puheenvuoron niin hän voi reagoida näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Yritän käydä lävitse kysymykset ja niiden järjestyksessä ne tulivat. Haras Garcia viittasi mahdolliseen avun vähenemiseen, hehtaarikohtaisen tuen vähenemiseen. Me tiedämme kaikki, miten tärkeää tämä on olivisektorilla, mutta myös muillakin sektoreilla tämä hehtaarikohtainen tuki. Ja minun tietääkseni ei ole mitään erityisiä suunnitelmia oliiviöljyn osalta, mutta totta kai kysymys on laajemmasta keskustelusta, joka liittyy yhteismaatalouspolitiikan tulevaisuuteen vuoden 2013, millä tasolla me pidämme hehtaarikohtaiset maksut. Ja siinä mielessä tämä tietysti koskee oliviöljyä, mutta ei olemassa mitään erityisiä suunnitelmia oliviöljyn osalta. Sitten rapsi, siemen ja oliviöljy, miten näitä voidaan vaihtaa toisiinsa. Näemme, että kyseessä on kaksi eri markkinaa, eri käyttötapaa eri jäsenvaltioissa, joten en näe välitöntä yhteyttä rapsin ja olivin välillä, että ne voitaisiin suoranaisesti korvata toisillaan. Ja mitä pitäisi tehdä tässä on olivin osalta tilanne, jossa tietyn aikaa oliviöljyä on tarjolla enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta, koska Meillä oli varastoja, jotka olivat 420 000 tonnia Espanjassa. Ja kun sato korjattiin hiukan aikaisemmin, olemme tilanteessa, jossa määrä on noin 1,1 miljoonaa. Ja tämä tietysti vaikuttaa markkinoihin ja tämän sektorin osalta osain määrin selittää suhteellisen alhaiset hinnat missä määrin hinnat sitten siirtyvät eteenpäin kuluttajille. Mitä me olemme kuulleet on se, että näin olisi, koska tuottavissa jäsenvaltioissa myymälöissä käytetään oliviöljyä, että tällaisen tuotella vedetään asiakkaat myymälään ja siksi, että se on nimenomaan olennainen osa ruoanlaittoa Etelä-Euroopassa, oliviöljyn käyttö pohjoisessa äh, tällaisena tuotteena voi toimia maito, etelässä oliviöljy. Niin, tämä on asia, joka vaikuttaa myös tähän hintaan. Se vaikuttaa enemmän sitten tuottajien ja niihin, siihen voittomarginaaliin, joka heille jää. Meillä on mekanismeilla voidaan säädellä markkinoita, kuten Kapula Santos mainitsi, mutta – oliivisektorilla. Meillä on tällainen turoverkko, lavi, ja siinä on lyöty lukkoon viite, hinta, käynnistyshinta, ja oliivi osalta tällainen yksityinen varastointi käynnistyy, jos ehdot täyttyvät. Mutta sallika minun toistaa, että oikeusperusta on hiukan laajempi kuin vain hintataso, joten on olemassa tiettyä varaa tulkinnalle komissiossa tällaisen yksityisen varastoinnin käynnistämiselle. Ja silloin pitää katsoa myöskin tilannetta. Yeah, um... Suhdanteen kannalta tilannetta markkinoilla. Ja sitten mitä vielä lopuksi kysyttiin, tämä käynnistyshinnan äh, taso, onko se sopeutettu tilanteeseen tämä liittyy laajempaan keskusteluun tästä turvaverkosta. Kysymys on pelkästään oliiviöljysektorista, on monia sektoreita, joissa olemme epäsuorasti päättäneet, että tämä ver- suojaverkotaso on asianmukainen. Tämä on sitten laajempaa keskustelua tilanteesta vuoden 2013 jälkeen. Pitäisikö keskustelu avata erityisen sektorin osalta? En ole varma siitä. Minulla on epäilyni, epäilyni mutta kysymys on laajemmasta keskustelusta. Ja kysymys, joka sitten koski esimerkkejä vihannes- ja hedelmäsektorilla, tuotantoryhmät ja ostovoima, tämä on otettu käyttöön, hintaneuvotteluvoima, tämä on maidon osalta ollut esillä. Tämä asia, tuottajaryhmät ja heidän voimansa hintojen muodostamiseen. Tämä varmastikin liittyy siihen, että Espanjassa esimerkiksi olivin tuottajilla on aika heikko asema suhteessa jalostavaan teollisuuteen. Tässä voitaisiin myöskin laajentaa tiettyjä mahdollisuuksia muillekin sektoreille, mutta tämä on myös osa laajempaa keskustelua tilanteesta vuoden 2013 jälkeen. Bene, io ringrazio il direttore che... Eh... Kiitoksia. Te tarjositte meille hieman lisätietoja tähän loppuun ja pyydän kollegoita, jotka ovat hyvin lähellä tätä ongelmakenttää, eh, etteivätkö he haluaisi tarttua tähän tarjoumukseen, jonka johtaja esitti. Eli käytettäisiin ikään kuin maitojärjestelmää tässä vertailukohtana. Me tapaamme jälleen 11. huhtikuuta kello 15 ja 12. päivä kello 9 aamulla. Kiitoksia. Kokouksemme päättyy ja välittömästi aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Koordinaattori.